äänestys on huomenna puolelta päivin. Kiitoksia kovasti. Sitten siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistallamme. Tämä on Krishnanis Karinsin mietintö energian alalla tehdyistä jäsenvaltioiden kolmansien maiden hallitusten välisiä sopimuksia koskevasta tietojenvaihtomekanismista. Nyt aprikoinpa vain, onko, edustaako ne huht, äh, komissiota vai komissaari Oettinger, tervetuloa. Luulenpä, että voimme sitten aloittaa, kun komissaari ensiksi ottaa paikkansa. So we can start from... Voimme aloittaa esittelijän voimin neljä minuuttia. Herra Kaarins, olkaa hyvä godājamais priekšsēdētāj kungs, komisāra kungs, kolēģi. Mēs... Puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Me tiedämme, että Euroopan unionissa me olemme hyvin riippuvaisia energiatuonnista. Kaasusektorilla riippuvuus on 60 prosentin luokkaa ja tämä on kasvusuunnassa. Totta kai meidän Euroopassa on hyvin tärkeää taata energian varmuus. Miten tämä toteutuu tällä hetkellä? Jokainen jäsenvaltio on tehnyt kahdenvälisiä sopimuksia kolmansien maiden kanssa, toimittajien kanssa, energiatoimitusten turvaamiseksi. Nämä sopimukset ovat täysin läpinäkymättömiä. Kukaan ei tiedä, mitä sopimuksiin on kirjattu, lukunottamatta kyseisiä jäsenvaltioita. Totta kai on mahdollista, että näissä asioissa ei tarvitse noudattaa EU-lainsäädäntöä. Kilpailu toimii, käytetään toimitusreittejä. Mitä tämä meidän oikeastaan tarkoittaa? Kuluttajien näkökulmasta Tämä tarkoittaa sitä, että me kärsimme. Ei ole kilpailua, hinnat nousevat, ei ole eurooppalaista koordinointia. Ja syntyy tällainen hajota ja hallitse politiikka. Jokainen jäsenvaltio jää omilleen. Mitä me sitten ehdotamme? 2011 johtopäätöksissä neuvosto ehdotti, että komission pitäisi ehdottaa ratkaisuja tilanteen parantamiseksi. Komissio onkin näin tehnyt ja sen takia tänään keskustelemme tästä aiheesta. Mis, mitä nyt oikeastaan meille tarjotaan? Me ehdotamme, että tarvitsemme tietojenvaihtomekanismia jonka puitteissa jäsenvaltiot toimittavat tietoja komissiolle kahdenvälisistä sopimuksista. Tämän jälkeen komissio arvioi sopimuksia, vastaavatko ne EUn lainsäädäntöä, asetuksia, sääntöjä. Ja voimme myös katsoa, olisiko jonkinlainen koordinointimekanismi mahdollinen niin, että Eurooppa voisi puhua yhdellä äänellä myös kolmansien maiden suuntaan ja energian tuojien suuntaan kun olemme keskustelleet tästä aiheesta tähän mennessä, niin olemme olleet täysin yksimielisiä. Meidän on tuettava komissiota, komissiota on vahvistettava, linjaa on tiukennettava tässä asiassa. 90 prosenttia valiokunnasta tuki tätä lähestymistapaa. Meillä on laaja mandaatti kolmikanta neuvotteluille ja sitten tapasimme varjoesittelyä esittelijän ja syntyi yhteen törmäys. Neuvosto ei tätä lainsäädäntöä periaatteessa halunnut. Tanskan johdolla puheenjohtajavaltiona me olemme käyneet sovitteluja, joissa pääsimme kompromissiin, joka on myös parlamentille ja neuvostolle hyväksyttävissä oleva kompromissi. Miltä se sitten näyttää? komissiolla olisi mahdollisuus perustaa tällainen tietojenvaihtomekanismi. Jäsenvaltiot tarjoaisivat, tuottaisivat tiedot sopimuksista, joita ne ovat jo tehneet tai tekevät jatkossa. Ja komissio voisi sitten tutkia, onko toimittu sääntöjen mukaisesti. Ja myös tämä tietokanta auttaisi komissiota tekemään yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. varhaisvaiheessa komissio kuitenkaan ei voi tilanteeseen puuttua, koska neuvosto vastusti. Haluaisin pyytää kollegoita tukemaan tätä kompromissilainsäädäntöä, jonka avulla me askel askeleelta etenemme kohti yhtenäistä eurooppalaista energiapolitiikkaa. Se on kuluttajien etujen mukaista. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Sitten pyytäisin herra komissaari Oettingeria käyttämään puheenvuoron komission nimissä. President. Puhemies, hyvät naiset ja herrat, arvoisat edustajat. Ei tämä ole ensimmäinen kerta, kun me pyrimme vahvempaan yhteiseen koordinaatioon eh, energiasektorilla. Voin olla samaa mieltä edustaja Karisin kanssa. Hän kuvasi tämän prosessin ja tämä tulos on myös asianmukainen parlamentin kannalta. Mistä tässä on kysymys? Ensinnäkin on kysymys siitä, että me, meillä on valtion tason sopimuksia ja se valtioiden ja kolmansien maiden välillä, joista, joista jotka eivät sataprosenttisesti perustu Eurooppa-oikeuteen, jotka eivät ole siis täysin sopusoinnassa Eurooppa-oikeuden kanssa. Tämä on jäsenvaltiot eivät ole sopineet tätä sen takia, että haluaisivat harmistuttaa unionin, vaan koska löytyy painetta kolmansien maiden taholta, että, että ovat tavallaan että tämä on tavallaan tullut näiden toimitus, toimittavien maiden taholta. Ja nyt sopimukset jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, maiden kanssa, niiden pitäisi siis perustua Euroopan oikeuteen ja sisämarkkinalainsäädäntöön. Ja että niiden täytyy olla myös muutettavissa. Toisekseen on kysymys kilpailueduista ja haitoista. Nyt jos jokin toimittaja tai se valtio tuntee kaikki sopimukset, mutta jäsenvaltiot vain omat sopimuksensa, niin silloin ei, osa, osapuolet eivät ole samalla tasolla. Läpinäkyvyyssäännöt voisivat antaa apua. On kysymys sijoittajista, me tarvitsemme yksittäisiä sijoituksia verkkoihin ja kaasulinjoihin. Tämä, nämä infrastruktuuriprojektit tarvitsevat tiettyä oikeudellista selkeyttä Eh, jos eh, valtiotasosopimukset eivät ole tiedossa, niin silloin, tilan, silloin syntyy epävarmuutta. Enemmän läpinäkyvyyttä so, yhteen sopi, eh, sopimuksen ja europaikoiden yhtäpitävyydestä. Silloin voidaan välttää yllätyksiä, silloin voidaan sulkea pois sopimusrikkomukset, silloin saadaan oikeudellista varmuutta ja, ja näin ollen myös kannustimia sijoittajille. Nyt aikaansaatu kompromissi on kyllä sen takana, mitä me olemme ehdottaneet ja mitä parlamenttikin olisi halunnut. Mutta tämä on ensimmäinen tärkeä askel. Meillä on tämä on nyt historiassa ensimmäinen, ensimmäistä kertaa, kun meillä on tietynlainen Euroopan tason energia ulkopolitiikka. Peli kolmansien tahojen kanssa ei ole enää niin helppoa kuin aikaisemmin kaikki elementit tässä ehdotuksessa, nimittäin sitoutuminen velvoitteisiin ja, ja äh, nykyisissä sopimuksissa se, että komissio voi vaatia äh, osallistumista neuvotteluihin tarkkailijana ja että meillä on myös mahdollisuus selvittää, onko tämä kyseinen sopimus sopusoinnussa Euroopan oikeuden kanssa. Kaikki nämä luovat lisää selkeyttä ja selvyyttä ja vahvistaa Euroopan sisämarkkinoita ja vahvistaa myös jäsenvaltioiden asemaa suhteessa kolmansiin maihin, jotka toimittavat energiaa. No, tämä on tarkoitus saada nyt sitten oikeudelliseen asuun. Kiitos yhteistyön parlamentin kanssa, mutta meidän täytyy myös selvittää, miten se sitten käytännössä toimii. Tarkka valvonta ja seuranta – ja nykyisten lakien noudattaminen lähivuosina on, se on saatettava valvonnan alaiseksi. Ja komissio tulee seuraamaan, onko meillä riittävästi välineitä, ellei, niin silloin, ellei ole, niin sitten meidän täytyy muutaman vuoden päästä selvittää, millä tavalla energia, ulkopolitiikkaa kehitetään. Tämä on ensimmäinen tärkeä askel, mutta, mutta me tarvitsemme ehkä lisätoimia. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. Commissioner. Kiitoksia komissaari. Ja nyt sitten vuorossa ulkoasianvaliokunnan puolesta Rovia Marian, Marietta Janekou. Kiitoksia puhemies. Uusi tietojenvaihtojärjestelmä lisää johdonmukaisuutta ja kohesiota ulkoisissa energiasuhteissa EU:ssa ja samalla se vahvistaa strategista asemaamme kolmansien maiden kanssa. Minä puhun esittel- lausunnonlaatijana afettista. Meidän ei pitäisi unohtaa sitä, että EUn EU jatkossakin on pitkälti riippuvainen energian tuonnista. Tämä vaarantaa monissa tapauksissa energian toimituksen ja energiamarkkinan toiminnan uusi tiedonvaihtojärjestelmä voi vahvistaa neuvottelumahdollisuuksia sisämarkkinoilla ja samanaikaisesti kun ajatellaan sitä varmuutta tulevissa investoinneissa ja saadaan vakaammat puitteet, tämä tulee helpottamaan sitä, miten rahoitetaan infrastruktuurivaatimuksia, näin vähennetään hyväksymisaikaa samalla, parempi koordinaatio. Sitä ei pitäisi tulkita niin, että jäsenvaltioiden mahdollisesti toimivat heikommat tässä ei pyritä mitenkään korvaamaan niitä jäsenvaltioita, jotka ovat vastaavia viranomaisia, kun tekevät sopimuksia kolmansien maiden kanssa. Komission mukanaolo voi hyödyttää monin tavoin. Se voi avustaa jäsenvaltioita erityisesti neuvotteluvaiheessa, kun sovitaan näistä sopimuksista. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia rouva Janegu. Sitten on vuorossa herra Jadon puhua kansallisen kaupan valiokunnan nimissä mutta emme ole häntä vielä havainneet. Hän ei ole täällä paikalla. Sitten siirrytäänkin poliittisten ryhmien puheenvuoroihin. Ensimmäisenä meillä on EPPn Pilar Castillo de Vera. Kiitoksia puhemies. Arvoisa komission jäsen, minä haluaisin ensinnäkin onnitella esittelijä herra Karensia ja kaikkia varjoesittelijöitä, jotka hänen kanssaan ovat päättäneet edetä neuvotteluissa, joista, joita herra Karins vei eteenpäin myös trilogissa, ja hän on puhunut näistä vaikeuksistakin. Näistä ponnistusta johtuen, päättäväisyydestä johtuen nyt meillä on mekanismi, joka ensimmäistä kertaa mahdollistaa tiedon vaihdon jäsenvaltioiden kesken ja komission välillä, suht, mitä tulee hallitusten välisiin sopimuksiin energiakysymyksissä. Mielestäni tässä on kyse siitä, että parannetaan jatkuvasti tietämystä toimitus, tiedetään paremmin tämä tietos, toimituskartta ja näin voidaan paremmin hallinnoida energia energian toimitusta. Öö, me teemme nyt tietä, välttämättä välttämättä tietä, jotta voimme nopeuttaa ja kehittää sisämarkkinoiden toimintaa energiakysymyksissä. Jos nyt menettäisimme tämän tilaisuuden, emmekä alkaisi päällystää tätä tietä, niin kuin jotkut ryhmät haluaisivat täällä parlamentissa, niin silloin yksinkertaisesti me silloin menettäisimme kultaisen mahdollisuuden jonkun ajan päästä. Olisimme jälleen samassa tilanteessa kuin nyt, mutta tämmöisen paljon aikaa. Näin ollen luotan, että huomenna annetaan suuri tuki parlamentista tälle ehdotukselle. Kiitoksia esittelijä samoin varjoesittelijöille you very much. Kiitoksia siitä, että puheenvuorosta piditte myös aikataulusta täysin kiinni. Jälleen kerran sisäisesti ja demokratiaryhmän puolesta herra Bernd Lange. Kolme minuuttia. Kiitoksia puhemies, herra komissaari, esittelijä. Ensinnäkin haluan esittää esittelijä lämpimät kiitokset hänen tekemästään työstä ja ennen kaikkea hänen kärsivällisyydestään näiden neuvottelujen aikana. Ja tein myös teille, herra komissaari, Kiitos tästä ehdotuksesta ja kaiken kaikkeaan tästä tekemästämme, tekemästämme työstä energiapolitiikan saralla hyvää työtä. Se, mitä kritisoin, ei ole paikalla, eli neuvosto. Ja hyvät kollegat, se, minun täytyy kyllä sanoa, että olen, sanotaan, ollut mukana 50 sovittelussa ja trilogissa – jossa olen neuvotellut äh, neuvoston kanssa, mutta, mutta se mitä olen siellä kokenut näissä neuvotteluissa, niin koko tällaisen aikaisemman aikana en ole kokenut sitä, että neuvosto ikään kuin äh, hyvin painostavalla tavalla tai kiristävällä tavalla tekee esityksiä parlamentin suuntaan ja saan sanoa, että no määräaika tai sitten ei sitten mitään. Äh, se, tällainen neuvoston neuvostelu, äh, neuvottelujohtaja yhdessä neuvottelussa lähti vain juoksemaan pois, joka oli ensimmäistä kertaa, jonka, jonka havaitsin. Tämä on ristiriidassa sen kanssa, mitä tänä päivänä äh, aina sunnuntai-puheissa puhutaan, että me tarvitsemme enemmän Eurooppaan. Tänään aamullakin keskusteltiin tästä, että kriisitilanteissa me tarvitsemme Euroopan, enemmän Eurooppaa ja tällaista asioista sopimista, mitkä ovat meidän ydinpoliittiset asiamme. Ja, ja, ja tämähän on Energiapolitiikka on Euroopan unionin kannalta ja talous, talouskasvun kannalta ja tulevien, äh, tulevan teollisuuspolitiikan kannalta aivan asian keskiössä. Ja on täysin loogista, hyvät kollegat, että me tarvitsemme Voimme rakentaa järkevää energiapolitiikkaa vain, jos me pystymme sopimaan yhteisistä energia- ulkopolitiikasta sopimuksista kolmansien maiden kanssa. Ja siinä mielessä, vaikka ymmärrän ja sympatiseeraan sitä, että voidaan sanoa, että hyvä on, että, että hyväksytään pienin äh, mahdollinen taso, mutta haluamme kuitenkin saada läpi sen, että saadaan enemmän sitovuutta näihin tähän lainsäädäntöehdotukseen. Me haluamme, että, että komissio äh, äh, joutuu, että komissio saa tietoa ja voi osallistua neuvotteluihin. Tämä on minimi, jotta voitaisiin varmistaa jonkinlainen Euroopan, eurooppalainen e-, energian ulkopolitiikka koska nythän äh, jäsenvaltiot eivät ole tehneet omaa äh, tinkiään. Tämä äh, esitys tullaan huomenna tekemään ja toivottavasti että tuette sitä, jotta sitten voisimme luoda, osoittaa neuvostolle sen kaapin paikan. Ja no, komissaari toivon myös, että mitä lopuksi tuli esille, että toivottavasti te otatte tämän vakavasti. Se, että se, tutkitaan neuvoston äh, neuvottelutapa tulevaisuudessa on tärkeää, jotta saadaan kunnollinen tarkistus tähän liikkeelle. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Lange. Sitten voi olla puolitoista minuuttia, herra kollega Kreutzmann. Herra komissaari, eh, puhemies, hyvät kollegat, monessa politiikan sekta- kysymyksissä puhumme kansainvälisestä tasosta ja yhteisestä Euroopan, eh, puhumme yhteisellä Euroopan äänellä, mutta tämä ei koske valitettavasti energian ulkopolitiikkaa. Se on valitettavaa, valitettavaa ja pahoiteltavaa, että komission ehdotu, ehdotus ja parlamentin kunnianhimoinen kan, kanta ei ole, ei ole saanut kannatusta kansan jäsenvaltiossa. Muodollisesti neuvosto on ehkä oikeassa, tällainen yksinomainen toimivalta ei ei ole EU-ssa, ole EUlla, mutta kaikkien täytyy olla selvillä siitä, että pitkän päälle energiasektorilla meidän täytyy vetää yhtä köyttä, jos me haluamme vastata haasteisiimme, kuten toimitusvarmuuteen ja kestävästi maksettavaan energiaan. E, jopa suuret jäsenvaltiot joutuvat jossain vaiheessa kokemaan kipuisasti sen, että mitä globalisaatio merkitsee ja toimijoiden toiminta energiamarkkinoille. Ja tämä koskee enemmän vielä pieniä jäsenvaltioita. Meidän parlamentin kantamme oli hyvin kunnianhimoinen, joka alusta pitäen oli tiedossa. Me tiesimme, että vastahankaa on, että neuvosto, se, että neuvosto ei mitään liikkumavaraa antanut neuvotteluille, niin pistää kyllä ajattelemaan. Sen jälkeen kaikkia optioita on mietitty, me olemme voineet kuitenkin kannattaa tätä neuvottelutulosta loppupeleissä meillä on kuitenkin mahdollista ainakin tehdä päätös oikeudellisista puitteista, joka on pohja, jolle voidaan rakentaa muutaman vuoden mittaan. Tämä on minun mielestäni kuitenkin parempi kuin epäonnistunut lakiteksti, joka olisi meidät pakottanut seuraavalla kerralla aloittamaan jälleen nollasta. Siksi me äh, äänestämme äh, sosiaalidemokraattisen ryhmän muuttamisesityksiä vastaan. Ja haluan nyt lopuksi vielä kiittää esittelijää, herra Kaaris, hän on, hänen sitoutumisestaan ja hänen ponnisteluistaan saada äh, komissiolle tukea. Kiitoksia. Kiitoksia. Kreutzmann sitten on vuorossa minuutin verran kollega Simanski. Panie komisarzu, e, panie i panowie, E, budowanie otwartego... Hyvät herrat, kun luodaan avoimet kilpailukykyiset kaasumarkkinat Euroopassa, ei ole kovin suosittu aihe kumppaneidemme parissa usein. Viime vuosina yhtenäinen markkinoille pääsy energiarakenteisiin ja kaasutoimitusvapautta vastaan on, ki- on toimittu Venäjällä. Gazprom todennäköisesti pärjäisi erittäin hyvin kilpailukykyisillä markkinoilla, mutta niin kuin jokainen suuri valtion yritys, se pyrkii suojelemaan omaa monopoliasemaansa ja koska markkinat Keski-Euroopassa ovat alikehittyneet, se voi sanella epäreiluja sääntöjä ja hinnoittelupolitiikkoja. Meidän tällä Ainoa tarkoitus on välttää periaatteita yhtenäismarkkinoilla. Jotakin kuukausia sitten oli tilaisuus vahvistaa kaasumarkkinoidemme suojelua. Otimme käyttöön valvontamekanismin tällaisille sopimuksille. Ja huolimatta esittelijämme ponnistelusta me olemme menettäneet tämän mahdollisuuden juuri. Kiitoksia kollega Simanski. Sitten vuorossa kollegat Savela minuutti. Be? Puhemies, komission ja kollegat, Karensin mietintö auttaa ratkaisemaan monia Euroopan edessä olevia ongelmia. Energiatoimituskysymykset ovat nousseet muun muassa Liettuassa esille hyvin vahvasti näinä aikoina. Komissio on tehnyt tutkimuksen aiheesta – ja on esittänyt syytteitä Gazpromia vastaan. Toisaalta taas komission jäsen ei pidä unohtaa sitä, että energia- ja energiasuhteet vaativat kauaskatseisuutta ja vakautta. Me toivomme, että tämä uusi mekanismi ei estä sitä, että voimme ylläpitää hyviä suhteita naapureihin ja kolmansiin maihin. Kiitoksia kollegatsa vielä. Sitten muut puhujat. Ensinnäkin kollega Franco, puolitoista minuuttia. Merci, monsieur le président, monsieur le commissaire. Kiitoksia, kiitoksia komissio. Haluaisin onnitella esittelijää Karensia tästä vaikeasta mietinnöstä, kun otetaan huomioon herkkä luonne kahdenkeskisissä neuvotteluissa, energiakysymyksissä, Euroopan maiden ja kolmansien maiden välillä. Sopimus, kun saatiin aikaan trilogissa, mahtaa sen, että voidaan nopeasti toteuttaa komission päätöstä ja jotta toimittaisiin käytännönläheisesti, tästä voidaan vain olla iloisia. Energia Eurooppa etenee ei tarpeeksi nopeasti tietenkään, mutta kuitenkin edistyy. Mehän tuotamme valtavasti e- e- tänne e- energiaa ja näin ollen rakenteellisesti EU on riippuvaisuus suhteessa joihinkin maihin, jotka ovat toimittajia. Jotta voitaisiin ajatella asioista eurooppalaisemmin energiakysymyksissä, niin on tullut välttämättömäksi laajemmin jakaa tietoja energiasopimuksista samalla noudattaen toissijaisuusperiaatetta pitäisi saada aikaan tiedotusjärjestelmä sopimuksista, joita hallitusten välillä on solmittu. Näin voidaan parantaa avoimuutta energiamarkkinoilla ja näin voidaan ennakoida energian toimitusongelmia. Olen tyytyväinen siitä, että tämänhetkinen sopimus ei ole mikään velvollisuus, mitä tulee näihin sopimuksiin koskien yrityksiä tai, ja kun otetaan huomioon kriisi- ja kilpailukysymykset, niin meidän pitäisi pystyä suojelemaan yritystemme etuja ja yksityisiä sopimuksia pitäisi myös kunnioittaa. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Franco. Sitten kollega Palcitic, minuutti. Kollega Balcitic ei ole paikalla. Sitten kollega, kollega puolitoista minuuttia. Kiitoksia, puhemies, komissaari, hyvät kollegat. Energian huolto useimmissa EUn jäsenmaissa on turvattu sopimuksilla kolmansien maiden kanssa, mutta näissä sopimuksissa ei sovelleta eh, ei, me, ei sovelleta raskansarjan sarjan sääntöjä, koska me olemme, me olemme kärpässarjan kamppailijoita suhteessa näihin raskansarjan sarjan toimittajiin. Meillä ei ole tarvittavaa tietoa. Ja sitten kun me emme vaihda tietoa, niin ei, ei ole mikään ihme, että nämä raskassarjalaiset voivat nujertaa nämä kärpäsarjalaiset. Arvoisat kollegat, se, että jaetaan tietoa yhteisön tasolla, on edellytys sille, että meistäkin tulee raskaan sarjan toimijoita. Koordinoitu strategia on tarpeellista sillä tavalla, jäsenvaltiot pystyvät saada energiaa paremmilla ehdoilla. Toimitusvarmuus voidaan taata yhteisellä toiminnalla. Tästä syystä minusta on hyvin tärkeää, että komissio hallitusten pyynnöstä on akti- voi olla aktiivisesti mukana tässä työssä ja onnittelen myös esittelijää. Kiitoksia kollega Tyrk. Sitten minuutin verran kollega Tikau. Vielen dank, Mr. Commissioner. Comisia împreună cu statele membre trebuie să se Kiitos. Komission ja jäsenvaltioiden on varmistettava, että unioni saa moninaisista lähteistä energiansa, jotta kansalaiset voivat hyötyä varmasta toimitusvarmuudesta. Tämä kaikki on tarpeen, jotta taloudellinen ja sosiaalinen edistys voi toimia unionissa. Myös kilpailukyvylle tämä on tärkeää. Sisämarkkinoiden toiminnan optimisointi on tavoitteena nykyisessä ehdotuksessa, joka liittyy tietojenvaihtomekanismiin hallitusten välisestä sopimuksesta. Jäsenvaltioilla olisi oltava jonkinlainen opaskirja neuvotteluista, jotta voitaisiin varmistaa se, että lainsäädäntöä kunnioitetaan ja voidaan myös varmistaa toimitukset. Komission pitäisi myöntää teknistä apua näissä neuvotteluprosesseissa, kun tehdään hallitusten välisiä sopimuksia. Kiitoksia kollega Tikau. Sitten kollega Jordan, puolitoista minuuttia. Odločitev Evropskega sveta, da mora notranji trg elektrike in plina zaživeti do... Euroopan neuvoston päätös sisämark... energia sisämarkkinoista 2013 mennessä on tuonut tämän asiakirjan esille, mutta minkä takia neuvosto ei ole hyväksynyt tätä Asia Onko tässä joku väärinkäsitys? On mielenkiintoista nähdä, miten lainsäädäntömenettelyjä hoidetaan. Yleensä se alkaa, kun, että keskustellaan lisäarvosta sen jälkeen. Puhutaan periaatteista, miten muokataan tiettyjä toimintatapoja ja sitten laaditaan asiakirjoja ja sen jälkeen neuvotellaan siitä, miten periaatteet muutetaan politiikoiksi. Jokainen uusi asiakirja edustaa kansallisen vastuun siirtoa. Jäsenvaltiot eivät kuitenkaan ole aina tähän valmiita. Tämä koskee tätäkin asiaa, josta tänään puhumme. Vaikkakin tässä puhutaan mekanismin aikaansaamisesta eikä varsinaisesta valvonnasta koskien jäsenvaltioiden toimintaa. Lainsäädäntöasiakirja on aika heikko, mutta ainakin se saa aikaan energiamarkkinoiden valvonta. Tämä on pelkkää alkua tulevaisuudessa. Tätä mekanismia tullaan tehostamaan, päivittämään, jos tarvetta on jotta voidaan, jotta voidaan kehittää energiamarkkinoita, on tärkeää, että hyväksymme tämän kiireesti. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Jordan. Sitten on vuorossa Rova Carvalho, puolitoista minuuttia. Puhemies, herra komissaari, minä aloitan sillä, että että esitän onnittelut kollega Kaarinsille hänen äh, johtamistaan neuvotteluista, joka, johtivat kompromissitekstiin, joka on vähemmän kunnianhimoinen kuin alkuperäinen parlamentin kanta, mutta on kuitenkin äh, edistysaskel siinä mielessä, että, että tällä äh, luodaan oikeudellista varmuutta ulkoenergiapolitiikan ulkosuhteissa. Tämä on kompromissi se vahvistaa jäsenvaltioiden tilannetta kahdenvälisissä energiasopimuksissa. Erityisen hyvänä pitää sitä, että on vaimistettu Euroopan komission roolia joka, voisi osalli, joka osallistuminen neuvotteluihin kolmansien maiden kanssa antaa enemmän vaikutusmahdollisuuksia ja myös tukea Euroopan tason lainsäädännölle. Mitä taas informaatiovaihtoon tulee näistä sopimuksista, joita esivaltiot ovat tehneet, niin tällä voidaan taata se, että, että nämä sopimukset ovat sopusoinnussa sisämarkkinalainsäädännön kanssa. Minusta tämä myös antaa parempaa läpinäkyvyyttä näissä sopimuksissa. se on edistysaskel kohti Äh, energiamarkkinoiden ulkoista ulottuvuutta. Kiitoksia. Kiitoksia, Rova Carvalho. Sitten kollega Bentsen puolitoista minuuttia. Tack för 30 sekunders taletid. Kiitos, että saan puheaikaa. Itäisen Euroopan maat ovat neuvotelleet Gazpromin ja Venäjän kanssa sopimuksista ja Nämä sopimukset liittyvät hyvin läheisesti poliittiseen maailmaan Venäjällä. Nykyiset käytännöt vievät pohjaa sisämarkkinoilta ja tarkoittavat sitä, että eurooppalaiset energiamarkkinat eivät ole niin läpinäkyvät kuin niiden pitäisi olla. Tälle on saatava loppu, kun puhumme kaasun tuonnista kolmansista maista, niin kyllä tähänkin kohdistuu sääntöjä, joiden on oltava sisämarkkinoiden lainsäädännön mukaisia. Kuluttajien on voitava tästä hyötyä. Kehotan jäseniä kannattamaan sopimusta. Se on parempi kuin status quo. Tässä on myös tarkistelulauseke mukana. Kiitos. Kiitoksia kollega Ventsen. Sitten puolitoista minuuttia kollega Markin, Markin, Marcin Panie przewodniczący, panie komisarzu, kryzys w dostawach gazu ziemnego. Puhemies, komission jäsen. Kaasu kriisi viimeisen vuosikymmenen aikana on osoittanut, kuinka haavoittuvaisia me olemme Euroopassa. Pitää paikkansa, että monin toimiin on ryhdytty, jotta voidaan toimitusvarmuutta parantaa. Ja tiettyjä toimia on jo tehtykin sisämarkkinoiden vahvistamiseksi. Tietojenvaihtomekanismiehdotuksen ehdotuksen pitäisi olla täsmällisempi. Kun Puola ja Venäjä ovat neuvotelleet niin komissio on esittänyt oma, omia kommenttejaan tiettyjä ehtoja, ehdon asetteluja vastaan, joita toimittajat ovat asettaneet. Puola on kenties yksi niistä harvoista maista unionissa, joilla jo on hyvin tehokas tiedonvaihtomekanismi tässä asiassa. Meillä on olemassa määräykset, jotka mahdollistavat sen, että saamme komission tukea silloin, kun kyseessä on rajat ylittävä sopimus. Nyt me neuvottelemme kaspiameren alueen toimituksista ja komissio haluaa perehtyä myös tähän sopimukseen. Markkinat eivät saa kärsiä vastuuttomista päätöksistä ja sen takia tietojen vaihdon täytyy toteutua ja komission täytyy olla tietoinen sopimuksista. Kiitoksia kollega Marcin Kivic, sitten kollega Mejaros. Puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies, herra komissaari, teollisuuden kehittäminen EU:ssa on ja on osa vakeita e, e, e, teollisuus, teollisuusympäristöä. Se edellyttää turvallista ja varmaa energiaa toimitusta ja se edellyttää toimivia energian sisämarkkinoita. Kolmas energiapaketti merkitsee sitä, että, että, että si, siinä energian tuotanto ja siirto erotetaan useissa maissa toisistaan. EU kuitenkin kattaa 60 prosenttia kaasun tarpeesta ja 80 prosenttia öljyn tarpeestaan tuonnilla. Maakaasukriisi vuonna 2009 merkitsi sitä, että näimme kuitenkin energiajärjestelmämme on hyvin haavoittuvainen. Varmat toimitukset kuluttajille kilpailukykyisiin hintoihin täytyy taata. Ja tähän kuuluvat myös kahdenväliset sopimukset kolmansien maiden kanssa – ja sopimuksia tehdään, jotka ovat osa, eh, jotka vaikuttavat energian sisämarkkinoihin. Ja se, että miten Euroopan unioni toimii, niin siinä todetaan, että energiapolitiikan on oltava eh, tehokasta ja turvallista ja varmaa. Ja saavamme kokemukset osoittavat, että komission osallistuminen neuvotteluihin eh, kolmansien maiden kanssa voi myönteisesti vaikuttaa näiden neuvottelujen lopputulemaan. Tämä voi omalta osaltaan edesauttaa sitä, että energiasisä markkinoista voidaan pitää kiinni, eikä tehdä tapahdu rikkomuksia. Kiitoksia kollega Mesharos. Sitten olevasta kästi jäi menettely. Rova Pasisko. Kiitoksia puhemies. Tällä hetkellä Eurooppa on riippuvainen energian tuonnista ja se maksaa noin 400 miljardia vuodessa. Jotta voidaan vähentää haavoittuvaisuutta ja lisätä energian toimitusvarmuutta, me tarvitsemme suurempaa monimuotoisuutta, mitä tulee energian toimituslähteisiin. Samanaikaisesti energiatoimitusvarmuuden parantaminen parantaa Euroopan unionin äh, mahdollisuuksia ulkopoliittisesti, mitä tulee omaan maahan, Ja Romania on aivan erittäin hyvässä asemassa niin maantieteellisesti kuin geopoliittisestikin ajatellen, koska Mustameri on huomattava mahdollisuus. Näin voidaan varmistaa energiatarpeet Euroopassa, koska tämä on pääsy Euroopan unionin alueelle. Meillä on huomattavia hankkeita meneillään, kuten Nabucco-kaasuputki. Samanaikaisesti Romania on erittäin tärkeää kansallinen järjestelmä ja myös olemme yhteistyössä naapurimaiden kanssa. Kiitoksia kollega Pääsikö Sitten viimeisenä kollega Savila. Kiitos puhemies. Onneksi olkoon edustaja Karins mietinnöstänne. Se, oli, se on hyvin järkevä mietintö. Minulla olisi kysymys komission jäsenelle. Tässä prosessissa kun tutkitaan hallitusten välisiä sopimuksia energia-alalla. Komission ulkoasian yksikkö, mahtaako sillä olla keskeinen rooli? Olisin kuvitellut, että energia olisi ulkopolitiikan ulkopuolella Nämä kysymykset hän vaativat hyvin pitkän aikavälin näkemyksiä, eivätkä välttämättä kuulu ulkopolitiikan kenttään. Kiitoksia kollega Savila. Näin ollen käsityömenettely saatu päätökseen. Ja ehkäpä komissaari pystyy vastaamaan teidän esittämänne kysymykseenkin tässä omassa puheenvuorossaan. Puhemies, arvoisat edustajat, olen kiitollinen tästä laajasta yksituumaisuudesta parlamentissa tämän esityksen takana. Meillä on sama tavoite. Meidän on sidottava voimamme yhteen. Meidän on vahvistettava sisämarkkinoita ja sitten ostossa ja toimituksissa energiasektorilla meidän on, on lujitettava meidän läpinäkyvyydellä, kilpailulla ja konsultoinnilla. Olen myös samaa mieltä tästä kritiikistä, joka, jota jo koski tätä vähemmän rakentavaa toimintaa neuvoston puolella – tässä siellä on, tässä on, on tässä Euroopan neuvosto on pyytänyt komissiota tekemään ehdotuksia, jotka, äh, jotka rakentavat energia- ja ulkopolitiikkaa, ja jotta saadaan myös äh, korjattua se päivittäinen epäsuhta täytäntöönpanossa, mutta se, että Sitäkin suuremmalla syydellä tämä on ollut siitä huolimatta oikein, että päästiin tähän tulokseen. Jos me emme olisi mitään saaneet aikaan, niin me olisimme tulleet aloittamaan juoksun uudelleen. On ollut useitakin äh, startteja. Nyt me olemme ainakin saaneet tiettyjä palikoita tähän parlamentin ja neuvoston luonnokseen. Nyt niitä tullaan käyttämään ja me tulemme sitten teille raportoimaan, miten tämä on toiminut käytännössä. Olen varma, että kahden kolmen vuoden päästä komissio tulee tekemään ehdotuksia siitä, millä tavalla tämä yhteinen energian ulkostrategia sitten ottaa toisen askeleensa, eh, jolla, jolla sitä voitaisiin parantaa ja syventää. Te puhuitte arvoisa, edustajasta, arvoisa edustaja siitä, miten energia- ulkopolitiikka aivan erityisesti ja miten ul- ulkopolitiikka yleisesti voivat, voi, voidaan saada sidottua yhteen. kollega Lady Ashton on tekee erinomaista työtä. Me olemme tehneet yhteistyötä, teemme yhteistyötä ja, ja koordinoimme työtämme. Ja yleensä energiapolitiikka on e, e, e, ensisijaisella paikalla suhteessa ulko, ulko, kolmansimaisiin. On poikkeuksiakin. Me puhtaasti energiapolitiittisesti Iranin öljyn poikotti ei ole, ei ole edullista, koska silloin on yksi lähde puutteet. Sellaiset jäsenmaat kuin Kreikka, Italia ja Espanja kokevat ongelmia, koska jopa 30 prosenttia niiden öljystä, öljystä tulee Iranista. Mutta on selkeä, selvää, että silloin kun puhutaan yhtenäisestä politiikasta neuvoston tasolla, niin silloin tämä öljypoikotti ei ole pelkästään energiapoliittinen ase, vaan se on tällainen kokonaisase. Ja tässä me koordinoimme ja sitten tällaisessa tapauksessa sitten energiapolitiikka jää ulko- ja turvallisuuspolitiikan äh, alle. Ja vaikkakin äh, sään, yleensä energia on äh, niin kuin numero ykkönen ja meillä on vissi intressi saada energiaulkopolitiikasta sellainen, että se ei aina ole ulkopolitiikan alaosasto. Sitten Nabukosta puhuttaessa, miten sitten saamme uusia lähteitä. Olen varma siitä, että 2018 saadaan huomattavia öljymääriä Azerbaidsanista Euroopan markkinoilla. Ja tämä tarkoittaa taas uutta lähdettä Venäjän, Norjan, Algerian ja omien esiintymien lisäksi UKssa ja Alankomaissa, ja sama koskee sitten myös kaasumarkkinoita Euroopassa. E, me olemme rakentamassa konkreettisia linjauksia Nabukoon ja Nabukoon länteen ja tältä pohjalta voidaan lähteä jatkamaan. Voidaan kysyä sitten, että onko, puhutaanko vain Asiparitsenin kaasusta vai vai tuleeko kaasua myös Turkmenistanista ja Irakin kautta, jotta tämä eteläinen käyttävä olisi tasavertainen kaasukäyttävä kuin suhteet Venäjälle, Norjaan ja Algeriaan ovat olleet monta vuotta. Paljon kiitoksia yhteistyöstä. Kiitoksia komissari Oettinger ja lopuksi sitten vielä esittelijä Kaarissa puheenvuoro. Paldies, Vispirms es gribētu pateikties. Eh, Kiitos puhemies. Aluksi haluan kiittää kaikkia, jotka ovat työstäneet kanssani tätä mietintöä. Haluan kiittää erityisesti varjoesittelijöitä. Olemme yhdessä kolmikantaneuvotteluissa olemme saavuttaneet sen, mitä saavutettavissa oli. Haluan kiittää myös Tanskaa puheenjohtajavaltiona ja myös komissiota. Pitää muistaa, kun nyt kaiken kokoamme yhteen, mikä onkaan päätehtävämme poliitikkoina tällä alalla. Meidän on ajateltava energian käyttäjä, kuluttajia, niin että saataisiin lisäkilpailua ja hinnat alemmaksi ja oikeudenmukaisemmiksi. Ei tämä ole täydellinen asiakirja, mutta se on tarpeellinen ensiaskeli, joka mahdollistaa tietojenvaihtomekanismin käynnistämisen. Ja se tarjoaa meille lainsäädäntöperustan tulevalle yhteiselle energiamarkkinalle Euroopassa. Jotkut kritisoivat meitä. Jotkut haluaisivat enemmän ja haluaisivat täydellistä sääntelyä. Täytyy kuitenkin muistaa, että lainsäädännön parantaminen, kaikkia, kaikkia lakejahan voidaan parantaa. Me tarvitsemme aina jonkinlaisen lähtökohdan, jonkin perustan kaiken työn pohjaksi. Nyt meillä on mahdollisuus hyväksyä tämä perusta, jotta voimme lähteä jatkossa rakentamaan tätä työtä, jota voidaan sitten myöhemmin parantaa. Kiitoksia vielä kerran ja pyydän huomenna kannattamaan teitä tätä ehdotusta. Kiitoksia kollega Karins. Keskustelu tästä mietinnöstä on saatu päätökseen ja huomenna äänestämme tästä kello 12. Sitten tässä on ilmoitusasia. On nimittäin on kyse äh, nimityksestä valiokuntiin ja delegaatioihin. Tämä, nämä ehdotukset äh, ohjeistetaan tämän päivän pöytäkirjaan ja ellei kukaan